vastaavat epäkestävästi. Samoja kriteereitä täytyy käyttää itseemme. Kiitoksia. Kiitos. Tästä pääsemme keskustelun loppuun. Äänestykset pidetään huomenna keskipäivällä. Seuraava kohta esityslistalla on Corrupted Bildin mietintö. Palveluiden sisämarkkinat. Nykyasiantila ja jatkotoimet. Neljä minuuttia esittelijä. Thank you, Mr. Chairman. Puhemies, tämä mietintö liittyy kasvun ja työpaikkojen luomiseen Euroopan ilman, että käytetään veromaksajien rahaa. Palveludirektiivi on ollut huulillamme jo vuodesta 2006 lähtien, mutta kollegat, ei anneta periksi äh, tälle väsymykselle. Kysymys on edelleen kuinka paljon työmaikkoja päivittäin menetetään, koska sisämarkkinat palveluiden osalta eivät tunnu toimivan kunnolla. Markkinoiden äh, loppuun saattaminen äh, on, liittyy kriisiin. Palvelualat ovat noin 90 prosenttia BKTstä EU-ssa. Se on todella taloutemme selkäranka ja aivan liian hitaasti on edetty. On liikaa esteitä ja rajoituksia, jotka estävät palveluiden liikkumista. Ei voida ajatella, että kansalliset, vaatimukset ja alueelliset rajoitukset ovat vielä voimassa jossain EU:ssa. Onko suhteellista vaatia, että ähm, jos jäsen, jonkun jäsenvaltion arkkitehti haluaa pystyttää firman johonkin toiseen, että sitä ei sallita. Ja voidaanko ajatella, että kansalaiset joutuvat matkustaessaan tai kaikenlaisiin sääntöihin. Onko, voidaanko ajatella, että on otettava vielä joku toinen vakuutus, vaikka on jo olemassa omassa jäsenvaltiossa aivan hyvä vakuutusyritys. Tämä on aivan liiallista. Kiitän komissiota hyvästä työstä ja erityisesti Barnier, ja jäsen Barnier henkilökohtaisesta sitoumuksesta äh, tähän äh, suvaitsemattomuuspolitiikkaan nyt lokakuussa tarkoitus on viestiä neuvostolle niistä porsareista, joita on löydetty, jotta tämä taloudellinen vaikutus maksimoitaisiin. Aivan liikaa on myöskin kaksinaismoralismia ja sääntöjä on, mutta niitä ei panna täytäntöön kunnolla. Ja olen iloinen näistä komission käyntiin laittamista rikkomusmenettelyistä tarvitaan kuitenkin myös vuoropuhelua jäsenvaltioiden kanssa. Meillä on erinomaista yhteistyötä ollut Irlannin kanssa ja nyt myöskin Liettuan kanssa, jotta todella asia tulisi esille kilpailukykyneuvostossa. Myöskin peräänkuulutan kansallisten parlamenttien ja kaikkien sidosryhmien osallistumista, jotta jäsenvaltioita voitaisiin painostaa. Jotkut jäsenvaltiot eivät ole täysin panneet hyvän, hyvillä mielin tätä palveludirektiiviä täytäntöön. He ovat kuitenkin vastuussa kansalaisten edessä työpaikoista. Nämä esteet on purettava, koska tämä ei ole tehokas tapa luoda kasvua. Erityisesti, puhemies, meidän täytyy miettiä näitä harmaita alueita, virstaleisuutta ja epävarmuuksia, sitä mikä tuo paljon palveluntarjoajille epävarmuutta ja hankaluuksia. monesti meidän liiallisuuksiin. Suhteellisuuden arviointi on tärkeää ja toivon, että komissio saa selventää ja antaa lisää ohjausta jäsenvaltioille sen osalta, kuinka nämä suhteellisuustesti tehdään. Samoin uskon, että tarvitsemme myöskin lisää su- suosituksia tähän eurooppalaiseen ohjausjaksoon ja sen osalta, kuinka palveludirektiivin eri säännöt laitetaan täytäntöön liialliset esteet on poistettava ja se, että jäsenvaltiot, että, yri, että ulko, ulkomaiset toimijat eivät voi tulla markkinoille. Tätä voidaan hyväksyä. IMI ja solvit on otettava käyttöön oikealla tavalla, sillä tavalla, että kaikki EU-ssa tuntevat, tietävät, mistä on kysymys ja kaikki voivat niitä käyttää. Lopuksi haluan vielä sanoa, että palveludirektiivin täytäntöönpano on saatava neuvoston asialistalle ja pidettävä se siellä niin kauan kuin asian tila vaatii. Kiitos. Köszönöm szépen, most a bizottság nevében üdvözlöm Barnier biztos urat, és a szó. Nyt toivotan tervetulleeksi herra Barnier, olkaa hyvä. Kiitos, hyvää iltaa kaikille. Olen hyvin iloinen monestakin syystä, että voin osallistua tähän keskusteluun, erityisesti kun ajattelen energisesti tätä mietintöä esitellyttä Rova Koratsa Bildiä. Ja varmasti olette samaa mieltä siitä, että myöskin aikaisempi työ muun muassa Rova Gebhardin toimesta, myöskin edustaja Schlickin toimesta palvelualalla on ollut hyvin tärkeä. Ja kuten aivan oikein sanoit, Rova Koratsa Bild, tämä kattaa hyvin tärkeän sektorin ja sillä on valtava kasvun ja työllisyyden potentiaali ja juuri tätä me kipeästi tarvitsemme 45 prosenttia Euroopan unionin työpaikoista ja palveluista on tämä direktiivin soveltamisalassa ja tämä asia on hoidettava kunnolla. Direktiiville voida tietenkään kaikkea hoitaa. Tähän liittyy useita sektoreita, jotka eivät ole täysin tämän direktiivin soveltamisalan piirissä, mutta nekin ovat suuren muutoksen tilassa. Esimerkiksi vaikkapa vähittäiskauppa ja myöskin nettikauppa kuuluvat näihin aloihin. Hyvin lyhyesti joitakin seikkoja vain, jotka liittyvät tähän mietintöön ja tähän tiedonantoon, jonka annoin 2012 kesäkuussa. Ja haluaisin vain sanoa ja muistuttaa siitä, että vaatimustasomme on hyvin korkea. Mitä tulee direktiivin täytäntöönpanoon? Ensinnäkin nollatoleranssi. Se on itsestäänselvyys. Teksti on pantava täytäntöön kokonaisuudessaan, eli meillä on tämä nollatoleranssitavoite. Tämä on hyvin tiukka suhtautuminen valtioihin, jotka eivät noudata velvoitteitaan. Ja meillä on käynnistetty myöskin riitamenettelyitä 15 jäsenvaltion kanssa, ja viisi niistä noudattaa nyt jo sääntöjä, ja komissio on yhteydessä muihin valtioihin ja yrittää ratkaista vielä jäljellä olevia ongelmia. Sitten niin sanottu ammatillinen palvelusektori. 2012 tehtiin vertaisarviointi ja vertaatiin kansallisia säännöstöjä ja katsottiin, millä tavalla palvelujen toiminta oli mahdollista toisessa jäsenvaltioissa. Ja lähiaikoina sitten tarkastellaan oikeudellisia ja pääomavaatimuksia näiden asioiden osalta. Meillä on myöskin tiedonanto, joka liittyy säänneltyihin ammatteihin ja jäsenvaltioiden jokaisen pitäisi vakavasti ja syvällisesti tarkastella omia sääntöjään. Sitten yhden lukun järjestelmät. Kun EU:ssa on 28 jäsenmaata, hallinnolliset toimet ovat hyvin hankalia erityisesti PK-yrityksille ja kuluttajille. Ja PK-yrityksille nimellään palveludirektiivi on luonut tämän yhden lukun järjestelmän, joka ei aina toimi kunnolla. Olen ehdottanut siis yhden lukun järjestelmää, jonka jäsenvaltiot ovat hyväksyneet, ja näin voidaan luoda sitten toisen sukupolven yhden lukun järjestelmä, joka toimii hyvin pitkälti internetissä. Ja komissio mahdollisuuksien mukaan tukee jäsenvaltioita, mutta jäsenvaltioiden pitää kuitenkin sitten luoda nämä kontaktipisteet pk-yrityksille Sitten artikla 20, kuluttajansuoja. Tästähän olen puhunut jo pitkään kahdessa muussakin keskustelussa tänä aamuna, ja se on meille prioriteetti. Kuluttajat odottavat, että he voivat ostaa palveluita ja hyödykkeitä asuinmaasta tai kansallisuudesta riippumatta. Ja 2012 komissio julkisti suuntaviivat, joka liittyi syrjimättömyyteen, verkkokuluttajien osalta. Ja myöskin parlamentti on ollut mukana tässä työssä ja Arias Chevarion työryhmän kokouksissa olen myöskin ollut mukana monta kertaa. Tällä tavalla voimme auttaa kansallisia viranomaisia ja vuoden loppuun mennessä julkistamme sitten asiakirjan, joka on suunnattu yrityksille ja kuluttajille, jossa on kerrottu heidän oikeuksiaan, kun he ostavat hyödykkeitä tai palveluita toisesta jäsenvaltiosta. Meidän toimintamme menee direkt tiivin tekstejä pidemmälle. Ja minun tavoitteeni on se, että käytämme kaikkea potentiaalia, jota tässä direktiivissä on. Ja erityisesti haluaisin vielä puhua minulle tärkeään aiheeseen, eikä pelkästään minulle, eli sosiaalinen ulottuvuus ja inhimillinen ulottuvuus palveluissa. Se on tietysti teillekin tärkeä asia, ja olen teidän kanssanne samaa mieltä siitä, että palveluiden sisämarkkinoiden pitää olla kaikille saatavilla kuluttajille, yrityksille, mutta myöskin palkansaajille ja työntekijöille. Meidän pitää syventää sisämarkkinoita, mutta sitä ei saa tehdä työntekijöiden oikeuksien kustannuksella, eikä se saa johtaa väärinkäytöksiin tai vinoutuneeseen kilpailuun jäsenvaltioiden välillä. Palveludirektiivi on tässä kohdassa hyvin selkeä. Tehän olette kiinnittäneet siihen huomiota siihen vaiheessa, kun se hyväksyttiin. Ja se ei vaikuta eikä saakkaan vaikuttaa työoikeuteen. Se ei myöskään vaikuta neuvotteluoikeuteen tai oikeuteen tehdä palkkasopimuksia. Se ei koske jäsenvaltioiden lainsäädäntöä sosiaaliturvalainsäädännön osalta. On kuitenkin selvää, että meidän pitää vahvistaa sitoumustamme, jotta voidaan välttää väärinkäytökset, mitä tulee lähetettyihin työntekijöihin, ja meidän pitää torjua yhä enemmän petoksia sosiaalisella ja verotusalalla mitä tulee lähetettyjen työntekijöiden direktiiviin, niin sitä juuri tarkastellaan parlamentissa ja neuvostossa. Esimerkiksi riippumattomat väliaikaiset työntekijät tuomioistuin totesi, että jäsenvaltiossa, vastaanottavassa jäsenvaltiossa pitää olla valvontajärjestelmä, mutta on kuitenkin selvää, että komissio pitää kohdentaa näitä toimia oikeasuhtaisesti, eli ei pidä aiheuttaa ihmiselle haittaa siitä, että petoksia torjutaan. Haluaisin vielä nopeasti puhua kahdesta alasta, jolla toimimme. Haluamme löytää tasapainon yrittäjyysvapauden ja sosiaalisen oikeuden välillä. Ensinnäkin vähittäiskauppa. Se on 11 prosenttia EUn bruttokansantuotteesta, 29 prosenttia pk-yritysten tuotannosta ja 33 miljoonaa ihmistä toimii tällä alalla. Vähittäiskauppan esitys tammikuulta tähtää siihen, että alan kilpailukyky paranee Euroopassa ja että se on sosiaalisesti ja ympäristöllisesti kestävämpi. Me toimimme näillä aloilla ja yritämme löytää toimivia ratkaisuja ja yksi tärkeimpiä esteitä on juuri se, että on epäreiluja kaupallisia käytänteitä, jotka voivat kielteisesti vaikuttaa investointeihin ja luoda kauppaesteitä maiden välille, erityisesti pk-yritysten osalta. Yritämme löytää ratkaisuja näihin asioihin. Ja lopuksi vielä verkkokauppa. Nyt monia hankkeita on käynnistetty. Ensinnäkin kuluttajan suoja ja direktiivi, joka liittyy kuluttajan oikeuksiin, vaihtoehtoinen riidanratkaisumenettely hintojen vertailu. Sitten maksuista. Kesän alussa ehdotettiin, että maksupalveludirektiiviä uudistetaan ja että toimitaan niin, että tästä on kauppiaille hyötyä ja myöskin kuluttajille. Sitten toimitukset. Lokakuussa tulee tiedonanto tästä aiheesta. Tämä liittyy myöskin tekijänoikeuksiin ja tietosuojaan. Ja lopuksi haluaisin sanoa, että meille, minulle koko tiimilleni, enkä ole ainoa komission jäsen, joka käsittelee näitä asioita, jotka liittyvät palvelusdirektiivin, niin täytäntöönpanon pitää olla tiukkaa. Ja se on meidän painopistealueemme, se on vaativa tehtävä, jotta kaikkia näitä sääntöjä noudatetaan. Ja, mutta olen huomannut, kun olen käynyt kaikissa pääkaupungeissa ja kun olen tavannut virkamiehiä jokaisessa maassa, niin olen huomannut, että tähän vaaditaan rakentavaa ja tiukkaa vuoropuhelua jäsenvaltioiden kanssa ja katsoa, mitä paikan päällä tapahtuu, myönteistä tai kielteistä. No sitten vielä me olemme vuoropuhelussa sisämarkkinavaliokunnan ja sen puheenjohtajan Malcolm Harbrin kanssa. Ja sitten sisämarkkinakuukausi, joka alkaa 20. syyskuuta. Meillä on verkkokeskusteluita en odota nyt mitään yhdensuuntaista keskustelua, vaan interaktiivisuutta, ehdotuksia. Meillä on foorumeita 24 eri kielellä, jotta olisimme mahdollisimman lähellä EUn kansalaisia jo kaikissa jäsenvaltioissa. Ja nämä neljä suurta aihetta liittyvät verkkokauppaan, sosiaalioikeuksiin, pankkeihin, työllisyyteen. Ja sitten on paljon aiheita, joista vielä keskustellaan, jotka liittyvät palveludirektiiviin. Ja sitten voimme keskustella vielä siitä, miten direktiiviä on pantu tai ei ole pantu kunnolla täytäntöön työllisyyden ja kasvun edistämiseksi. Kiitos. Kiitos. Sitten Kasa työllisyysvaliokunnasta. President, Kiitoksia, puhemies. Tämän jatkuvan työttömyyden ajalla eri jäsenvaltioissa on entistäkin tärkeämpää, että täysin pystymme hyödyntämään sisämarkkinoita niin, että lisäämme kasvua ja luomme parempia ja enemmän työpaikkoja. Ja koska talouden tilanne on niin vaikea monissa jäsenvaltioissa, niin näiden muutosten täytäntöönpano oikeankäisesti on entistäkin tärkeämpää. Onnittelen esittelijää hänen työstään mietinnön parissa ja olen iloinen voidessani huomata, että muutamat seikat työllisyys- ja sosiaalien valiokunnan lausunnosta ovat löytäneet tiensä mietintöön. Ennen kaikkea pidän hyvänä sitä, että korostetaan keskitettyjä asiointipisteitä, joiden on osoitettu lisäävän yritysten luomista. Ja pidän myös hyvänä viittausta digitaalisiin sisämarkkinoihin ja siihen, että korostetaan sitä, että täyttäyy panna täysin täytäntöön kyseinen direktiivi. Todellakin sieltä löytyy kasvulle ja työllisyydelle potentiaalia, jos digitaaliset sisämarkkinat viedään päätökseen. Olen iloinen siitä, että tämä on hyvä ja tasapainoinen mietintö, jota tuen. Kiitos sitten ryhmien puheenvuorot. Ensiksi Gall Pels, kaksi minuuttia. Először is szeretnék köszönetet mondani a jelentéstevőnek. Kiitoksia. Haluaisin kiittää esittelijää Koratsa Bilttiä hänen mietinnöstään. Tämä on erittäin hyvä lähtökulta, lähtökohta tulevaisuutta ajatellen ja mietintö menee oikeaan suuntaan jos me haluamme päästä yhteiseen tavoitteeseemme, eli se, että EUn, EUn yritysten palveluiden sisämarkkinat vihdoinkin avautuvat. Joissain jäsenvaltioissa on hieman erilaisia suhteita. Tämä on tietysti arkaluontoinen kysymys ja siksi haluaisin puuttua vielä siihen, mistä Vahnie puhui. Eli mitä meidän täytyy katsoa erilaisia vertailuja ja on erittäin tärkeää, että analyysit ja niiden tulokset johtavat sitten maakohtaisiin suosituksiin. Ja sen jälkeen voimme sitten tehdä suosituksia kullekin jäsenvaltiolle. Me haluamme poistaa mielivaltaisia esteitä palveluiden sisämarkkinoilta. Ja minulle on erittäin tärkeää myöskin se, että äänestäjät, yritykset näkevät, että sisämarkkinat ovat heille avoinna ja että heillä on mahdollisuuksia toimia sisämarkkinoilla. Haluaisin, että sisämarkkinoita ei nähdä esteenä, vaan haasteena ja mahdollisuutena yrityksille. Ja sitten vielä pari asiaa. Ensinnäkin pk-yritysten asema ja toisaalta sitten toinen tärkeä asia, eli harmonisointi maksujen osalta. Tiedän, että pk-yrityksistä on jo puhuttu paljon, mutta meidän täytyy löytää mahdollisuus tukea pk-yritysten markkinoita, koska sehän johtaa sitten kasvuun EU-ssa. Meillä on vielä toive, toimintatarvetta ja sitten mitä tulee näiden maksujen tilanteeseen, niin sekin on arkaluontoinen ja tärkeä aihe, tämän innovatiivinen alue. Ja jos haluamme löytää innovatiivisia ratkaisuja, niin meidän täytyy säilyttää tasapaino ja tietysti innovatiiviset ratkaisut eivät voi olla sellaisia, että kansalaiset voisi niitä käyttää. Kiitos. Kiitokset Silvana Ratti sitten S- ja D-ryhmän puolesta. Olkaa hyvä. Kiitos puhemies. Minä myöskin osaltani kiittäisin edustaja Koratsabilttiä hyvästä työstä. Tässä on kuitenkin tiettyjä asioita, jotka haluaisin ottaa esille nyt keskustelussa. Teemme hyvää yhteistyötä ja teemme kovasti töitä pyrkiäksemme löytämään yhteistä maaperää esitykselle. Ja saavutimme sen tiettyyn pisteeseen saakka. Sosialistien puolelta halusimme korostaa neljää pääaihetta. Kävi selväksi, että Ajatus 2,6 ja prosentista kasvua kymmenen vuoden aikana on kovin kunnianhimoinen tavoite, eikä sitä ole helppo toteuttaa, koska se ei ota huomioon taloudellista todellisuutta tällä hetkellä Euroopan unionissa. Toiseksi sanoimme, että meidän on varmistettava se, että direktiivi täytäntöön pannaan kunnolla sosiaalisten palveluiden osalta ja kolmanneksi on muistettava myös ne erityiset olosuhteet jäsenvaltioissa ja myös on kysymys kansallisista uudistuksista samanaikaisesti. Ja eh, tämä on sosialistille ja demokraateille tärkeä asia. Ja sitten vielä sosiaalisten oikeuksien puolustaminen ja suojeleminen kuten komissaari Barnierkin mainitsi. Siksi olemme esittäneet tarkistuksia täysistunnolle, eh, nimenomaan erityisesti eh, tarkistukset 2 ja 5, joissa viitataan nimenomaan sosiaalisiin lausekkeisiin ja työntekijöiden oikeuksiin. Nämä ovat punainen lanka sosialistiryhmälle. Ja komissari Barnierille ja Koratsa Bildille sanoisin, että äh, pyytäisin, että hän tukisi näitä tarkistuksia, koska ne vahvistavat ajatusta, jonka herra Kasa juuri työllisyysvaliokunnan äh, puolesta esitti. Se ei olisi hyvä pelkästään Euroopan parlamentille tai Euroopalle, vaan työntekijöille ja kansalaisille Euroopassa. Me näyttäisimme sen, ne inhimilliset kasvot sisämarkkinoilla – ja niitä tarvitsemme enemmän kuin koskaan aikaisemmin. Kiitos puhemies. Malcolm Harbour on sitten EKRn eh, e puolesta seuraava puhuja, olkaa hyvä. Much indeed, uh, Madam President. Kiitoksia puhemies. Pidän oikein hyvänä tätä mietintää. ja niin kuin komission jäsen Barnier sanoi, niin tämä on viimeisin nyt eh, niistä mietinnöistä, joita olemme eh, tuottaneet parlamentissa ja isommallekin yleisölle ja nimenomaan siitä, miten tärkeää on liikkua siihen suuntaan, että palvelumarkkinat toimivat paremmin. Se on tärkeää työn kannalta ja kasvun kannalta koko Euroopan taloudessa. Ja sellaisena aikana, kun haluamme luoda lisää työpaikkoja, on selvää, että jos palvelusektori kasvaa, ja eh, niin sinne tulee enemmän ihmisiä töihin kuin millään muulla sektorilla. Ja se on selvästi käynyt ilmi taloudellisessa analyysissä usean vuoden aikana. Mutta ei ole pelkästään kyse siitä, vaan myös on kyse siitä, että eh, itse palveluilla on dynamisoiva vaikutus markkinoihin ja talouksiin juuri silloin, kun tarvitaan lisää asiantuntemusta tietokonejärjestelmissä, markkinoinnissa, internetissä ja silloin, kun suunnitellaan ja rakennetaan rakennuksia. Nämä ovat kaikki palveluita ja siellä tosiaan tarvitaan aktiivisempaa kilpailua. Oli kiintoisaa, kun minä olin johtamassa vierailua Kreikkaan tässä toissa viikolla, että siellä ammattijärjestöt sanovat, että ei ole riittävästi kilpailua E, Kreikan taloudessa ja se pidättelee taloutta. Ja myöskin kilpailukykyministeri sanoi, että hän kertoi siitä, miten hän aikoo tarttua tähän asiaan ja palvelut olivat tämän asian ytimessä. Eli se on olemassa kaikkialla ja meidän täytyy siis saada nimenomaan aikaan reilua kilpailua, tasapuolista kilpailua, mutta tässä kaiken kaikkiaan on kyse siitä, että täytyy luoda työpaikkoja ja taloudellista toimeliaisuutta, jota tarvitsemme. Much. Oh, Kiitos, Ferreira, sitten puolesta. Kiitos, puhemies. Tätä asiaa on käsitelty jo vuosia, kun sisämarkkinat käynnistettiin eri alueilla, esimerkiksi koskien heikkoja tuotantorakenteita ja työtä on tehty esimerkiksi EUn reuna-alueilla. Ja nyt suuret taloudelliset ryhmät ovat tehneet mitä halunneet myös palvelualalla. Esittelijä on todennut, että kyse on siitä, että meidän pitää keskittyä monopoleihin, joita aina syntyy, kun on vapaata kilpailua ja kapitalismia. Mihin johtaa se, että yleisesti aliarvostetaan työntekijöitä ja työntekijät menettävät oikeuksiaan ja on muitakin esteitä. Täytyy muistaa, että palveludirektiivin ansiosta vuonna 2006 oli kaikkialla Euroopassa suuria mielenosoituksia. Siellä vastustettiin sitä, että avataan kilpailua aloilla, jotka historiallisesti ovat olleet julkispalveluiden tuottaja. Tällaisia mielenosoituksia on myös tulevaisuudessa. Me emme voi sallia sitä, että nämä palvelut rapautuvat. Ja nyt suuret taloudelliset toimijat uhraavat sosiaalisen oikeuden ja työntekijöiden oikeudet. Translation, but... Pahoittelen, täällä oli jotain ongelmia tulkkauskanavien kanssa, mutta nyt kaikki vaikuttaa olevan hyvin kuitenkin. Siirrymme sitten muihin puhujiin. Ensinnä meillä on Sofia Kukovic. Kiitokset. Haluaisin onnitella esittelijä Koratsa Bilttiä ja komissaari Varnieria Vaikeina työllisyyden aikoina Euroopassa on hyvin tärkeää toteuttaa sisämarkkinoilla palveluiden uudistuksia ja edistää niiden ähm, ehtoja. Meidän on kunnioitettava sääntöjä ja myös kasvun edistäminen antaa meille toivoa Euroopassa – niin, että mark- palveluiden sisämarkkinoilla me kilpailemme enemmän kolmansien maiden kanssa, Brasilian, Kiinan ja Intian kanssa ja vähemmän keskenämme. Meillä on paljon haasteita myös pienten ja keskisuurten yritysten palveluiden saannissa sekä itsenäisten yrittäjien pääsyssä palveluiden sisämarkkinoille – Tämä on itsestäänselvyys suuryrityksille, mutta pikkuyrityksillä on vaikeampaa päästä näille markkinoille. Digitalisointi on myös yksi markkina-alue, joka liittyy esimerkiksi tällaiseen etäpalveluiden tarjontaan. Huolenaiheita ovat muun muassa väärennökset. Markkinoistamme tulee vahvemmat, jos me täytäntöön panemme johdonmukaisesti näitä äh, sääntöjä ja tämä yksinkertaistetut menettelyt myös e-palveluiden osalta hyödyttävät kansalaisia, erityisiä, erityisesti nuoria online-sukupolvea. Ja nämä avaavat myös mahdollisuuksia. Kaikenlaiset etäpalvelut avaavat mahdollisuuksia kansalaisille osallistua enemmän ja kun me pyrimme säästämään ne äh, ja pelastamaan ne 27 miljoonaa työtöntä Euroopassa ja ne 5 miljoonaa äh, nuorisotyötöntä, niin tämä on varmasti yksi tärkeimpiä sisämarkkina-aloitteita. Kiitos sitten edustaja Gebhardt. Dankeschön, Frau Präsidentin. Kiitokset, äh, puhemies. Komission jäsen Barnier, te sanoitte juuri, että on tullut jo koko joukko mietintöjä parlamentista Mm, ja yhdessäkään aikaisemmista mietinnöistä ei ole niin selkeästi ja johdonmukaisesti otettu esille sisämarkkinoiden sosiaalista ulottuvuutta ja jätetty se jotenkin paitsioon. Joten oli hienoa, että työllisyys- ja sosiaalisen valiokunnan edustaja ylisti tätä mietintöä mutta kuitenkaan IMKO-valiokunnan lausunnosta ei ole otettu mitään tarkistuksia mukaan. Kuitenkin direktiivin yksi artiklassa on velvoitettu sosiaalisen ulottuvan huomioon ottamiseen, niin kuin Lissabonin sopimuksessakin, jossa on todettu selkeästi, että meillä harjoitetaan sosiaalista markkinataloutta eikä liberaalia markkinataloutta. Ja se pitäisi tuoda esille tällaisessa tekstissä. Ja hyvä puhemies, jos huomenna ei tehdä korjauksia äänestyksessä äh, tältä osin, niin meidän ryhmämme ei kyllä pysty äänestämään mietinnön puolesta, vaan jopa ehkä joudumme äänestämään sitä vastaan, vaikkakin sisämarkkinat ovat meille tärkeitä ja vaikka me tietenkin palveludirektiivin sääntöjä haluamme noudattaa, mutta meille sosiaalidemokraateille ei ole kyllä hyväksyttävissä se, että kannatetaan ainoastaan markkinoinen liberaaliutta. Kiitokset sitten. Edustaja Kasteks ei ole täysistuntosalissa, siispä annamme puheenvuoron edustaja Weinholzerille. Your mic, please. On selvää, että palveluiden vapauttaminen neljän vapauden osalta on edennyt hyvin vähän. Ja se johtuu myöskin siihen, että tämä ongelma on hyvin monitahoinen. Monet yritykset ovat epäonnistuneet, esimerkiksi Bolkestein, Bolkesteinin palveludirektiivi. Kyse on ideologisista odotuksista ja hyvin vähän kiinnitettiin huomiota sosiaalisiin kysymyksiin. Edellisellä kaudella parlamentti halusi oikaista nämä virheet ja olemme huomanneet, että sisämarkkinoita ei pidä kahlittaa liian tiukoin päätöksiin, vaan meidän täytyy ottaa huomioon myöskin kansalaisten huolenaiheet. Meidän täytyy elvyttää epäonnistunutta politiikkaa takaoven kautta, mutta se on kuitenkin erittäin ongelmallista. Ja siihen kuitenkin on viitauksia tässä mietinnössä, kuten se, että pitäisi vähitellen avata myöskin sosiaalisektoria. Edustaja Senjelova, olkaa hyvä. Děkuji za slovo, vážený pane komisaři, kolegyně a kolegové. Kiitokset. Hyvä komisaari, hyvät kollegat, tämä on erittäin tärkeä mietintö palveludirektiivistä ja siinä on paljon korostettu sitä, miten voidaan stimuloida eurooppalaista taloutta. Siinä on ennen kaikkea keksitty siihen, miten voidaan poistaa esteitä ja hallinnosta taakkaa ja olen iloinen siitä, että komission jäsen mainitsi tämän syrjintäkysymyksen kuluttajien keskuudessa heidän kansalaisuutensa tai asunpaikkansa perusteella, koska tiedämme, että tämä todellakin on ihan totta käytännössä. Ja tämä on yksi niistä kysymyksistä, jotka murentavat kansalaisten uskoa sisämarkkinoihin, mutta sisämarkkinoiden sosiaalinen ulottuvuus on erittäin tärkeää. Se vaikuttaa heidän elämänlaatuunsa, työllistämisolosuhteisiin ja niin edelleen. Eli kun puhutaan sosiaalista suojelusta ja terveydensuojelusta työpaikalla, ja hyvin pitkälti olen samaa mieltä kollegoiden kanssa, Raptin ja muiden kanssa, jotka myöskin tästä puhuivat, ja myös teidän kanssanne komission jäsen. Siirrymme menettelyyn ilman puhujalistaa. Mrs. Maletic, olkaa hyvä. Predsjedavajuća, poštovani... Hyvä puhemies. Komissaari, kiitän esittelijää erinomaisesta mietinnöstä. Sisämarkkinoiden, palveluiden sisämarkkinoiden vahvistaminen on yksi avaintekijöistä Eurooppa 2020 strategiassa. Se vaikuttaa kilpailukykyymme ja työllisyystilanteeseen. Euroopan budjetti riippuu tämän strategian toteuttamisesta ja sitä voidaan täytäntöön panna niin, että saadaan paremmin täytäntöön pantua nimenomaan palveluiden sisämarkkinat. Ja sitä voidaan myös käyttää siihen, että poistetaan liiallisia hallinnollisia ja muita esteitä, jotta voidaan stimuloida palveluita. On tärkeää yksinkertaistaa hallinnollisia menettelytapoja, jotta palveluiden tarjonta helpottuu ja luoda todellista yhteistyötä jäsenvaltioiden välillä. Palvelusektori edustaa noin 70 prosenttia bruttokansantuotteista jäsenvaltioissa ja se on avain tekijä e, työllisyyden edistämisessä sekä tulotason kohentamisessa. Meidän on edelleen kehitettävä ammattipätevyyksien vastavuoroista tunnustamista. Se vaikuttaa nimenomaan palveluiden tarjoamisen vapauttamiseen myönteisesti. Tänään puhuimme tästä vaikeasta nuorisotyöttömyysongelmasta. Joissain maissa se on jopa 50 prosentin tasolla. Nuorilla ei ole siis työpaikkoja ja yksi ratkaisuista, kuten tässä mietinnössä sanotaan, on työpaikkojen luominen nimenomaan palvelusektorilla. Käyttäkäämme tätä tilaisuutta hyväksemme. Kiitos. Edustaja Koferaatti ja pitäytykää puheajoissa. Sergio, ole hyvä. Kiitoksia, puhemies. Komission jäsen halusin kiinnittää huomioon kahteen seikkaan. Ensinnäinen oli teidän puheenvuorossanne, eli te puhuitte täytäntöönpanosta ja siitä, että monissa jäsenvaltioissa on myöhästymistä tai suorastaan laiminlyöntejä. Eli tämä ei ole mikään sattuma. Se, että direktiivi on suunniteltu kasvuvaiheessa ja nyt kun sitten on tullut kriisi, niin se on muuttanut materiaalisia ja objektiivisia olosuhteita, joissa sitä pannaan täytäntöön. Meidän täytyy muistaa sitäkin, että sitä pitää mukauttaa aikoihin, joita eletään. Sitten sosiaalinen ulottuvuus toiminnassamme. Horisontaalinen sosiaalilauseke on välttämätön ei pelkästään työntekijöille, vaan myöskin yrityksille. Jos ei ole mitään yhtä yhtenäistä kynnystä, silloin yritysten välinen kilpailu menee yksilöiden oikeuksien edelle. Meidän täytyy muistaa tämä ulottuvuus ja erityisesti sitä, että tämä sosiaalinen ulottuvuus on samanlainen kaikkialla. Kiitokset. Edustaja Komi. Kiitoksia, puhemies. Onnittelen Koratsabiltia erittäin hyvästä työstä Uskon, että palveluiden sisämarkkinoiden vapauttaminen on selkeästi tärkeä seikka, jonka avulla voidaan selvitä talouskriisistä. Meidän täytyy pitää huolta siitä, että tällä tavalla voidaan päästä huomattavasti eteenpäin bruttokansantuotteen kasvun osalta, ja meidän täytyy vähentää byrokratiaa. Usein nämä esteet ovat ylitsepääsemättömiä varsinkin pk-yrityksille, ja meidän pitää myöskin vähentää syrjintää, joka heikentää kuluttajan luottamusta. Meidän pitää myöskin luoda yhteyksiä ammattitutkintodirektiiviin, koska jäsenvaltioissa täytyy poistaa epäreiluja sääntöjä, jotka sukevat ulkopuolelle tiettyjä ammatteja. Eri jäsenvaltioissa on eri käytänteitä ja omassa maassani kärsitään tästä direktiivistä tietyillä aloilla, esimerkiksi kylpyläalalla, ja yritämme löytää ratkaisuja mahdollisimman nopeasti. Ja pyytäisin vielä, että komissio kävisi maassamme ja auttaisi meitä löytämään ratkaisua näihin ongelmiin. Sinadelfos Morganti. Kiitos, edustaja Morganti. Kiitoksia, puhemies. Tässä mietinnössä ei ole otettuun ongelmia, jotka liittyvät palveludirektiivin täytäntöönpanoon eri jäsenvaltioissa. On tiettyjä aloja ja töitä, jotka saattavat joutua työttömiksi jossain vaiheessa, esimerkiksi kylpylätyöntekijät Italiassa, joilla on erinomaista ammattitaitoa, jota he ovat saaneet kymmenien vuosien aikana. Ja miksi halutaan nyt uhrata tällaiset pienet yritykset, perheyritykset, ja näin jätetään tilaa sitten yli kansallisille turismiyrityksille. En usko, että tällä tavalla kansalaiset hyötyvät tai myöskään Euroopan talous. Kun katsotaan millaisia etuja tässä on, jos nämä ammattitutkinnot vapautetaan tietyissä, tietyillä aloilla, esimerkiksi turistioppaat on erittäin hyviä Italiassa, he ovat, osaavat selittää historiaa ja taidetta, ja heidän kykynsä ovat seurausta tiukasta koulutuksesta ja kaikissa Euroopan maissa on samanlaisia tapauksia ja voimme nähdä, että tällä hetkellä näitä erityispiirteitä vielä kunnioitetaan. Kiitos, komissari Barnier, olkaa hyvä. Merci, madame la présidente. Kiitoksia. Voin puhua lyhyesti. Haluaisin kuitenkin kiittää kaikkia puhujia täällä. Voitte selkeästi ja tietenkin esitti erilaisia näkökohtia, mutta kaikki kuitenkin pyysitte komissiota panemaan nyt sitten toimeen tämän direktiivin, koko direktiivin palveluiden osalta. Tähän olet hyväksyneet sen yhdessä jäsenvaltioiden kanssa. Niin juuri näin pitää tehdä tämän kysymyksen osalta, joka koskee myös rantoja ja toimilupien antamista. Se on kirjattu direktiivi ja minun täytyy panna se täytäntöön mahdollisimman fiksusti ja tulen kuulemaan tässä myös paikan päällä. Tietenkin kyseenalaistamatta, mutta kuitenkin siis vahvistan juuri matkailualaa yhdessä Italian viranomaisten kanssa. Ja sitten Ferrera muistutti siitä, että miten huolestuneita ollaan juuri tämän palveludirektiivin takia juuri siitä, että palvelut heikkenevät, kun aikaisemmin nämä palvelut on tuottanut valtio. No, haluaisin muistuttaa, että tämä direktiivi tosiaan, jota työstitte muutama vuosi sitten, niin sehän pyrkii juuri yksinkertaistamaan hallinnollisia menettelyjä. Ja sosiaaliset palvelut on osittain katettu ja parlamentissa hylättiin yksi tarkistus, joka koski niiden poissulkemista. Mutta jos ne ovat mukana, niin on sitten suljettu pois yleishyödylliset palvelut, tilapäiset rajat ylittävät palvelut, niitä huolimatta niitä, ne eivät tule kyseeseen. Ja sitten tässä on tosiaan otettu esille työntekijöiden suojeleminen, niin käsittääkseni, niin kuin minä tulkitsen tätä ja aion tulla panemaan täytäntöön, niin siltä osin direktiivi hyvin selkeä. Siinä ei puutua mitenkään työoikeuteen eikä mahdollisuuteen neuvotella ja soveltaa työhtösopimuksia tai ryhtyä mm, työtaistelutoimiin. Ja, eikä yksikään jäsenvaltio ole mennyt sen pidemmälle tällä hetkellä työoikeuden osalta. Ja kansalliset parlamentit ovat esimerkiksi tärkeässä roolissa, jos ajatellaan minkälaisia kansallisia, to- kansallisia toimenpiteitä sitten tullaan ö, laatimaan myöskin näistä sosiaalista kysymyksistä. Tämä Varatsabetin äh, mietintö on äh, hyvin dynaaminen ja syväluotava, ja se on tietenkin äh, osoitettu myös jäsenvaltioille, että pitäisi viedä päätökseen tämä direktiivi ja hyödyntää kaikkea sen potentiaalia. Siinähän on todellakin kasvun potentiaalia olemassa palvelutaloudessa. Ja minun mielestäni Euroopan ei pitäisi pelkästään toimia palvelutaloutena, vaan pitäisi löytyä myöskin tuotanto jälleen teollisuuteen. No se on sitten toinen kysymys. Mutta mitä tulee tosiaan palveluihin, niin, jotka ovat tärkeitä Euroopassa, niin tämä direktiivi pitää viedä päätöksen. Ja se, miten minä panen täytäntöön tätä direktiiviä yhdessä jäsenvaltioiden kanssa, niin tulen oman pättäväinen nollatoleranssi tulee käyttöön. Ja sanon jälleen kerran tämän ihan julkisesti, että meillä, pidän kiinni siitä talouslinjasta, joka on meillä alusta lähtien ollut Euroopan talouden osalta siitä olisi nyt pitää aina kiinni, vaikka hetkittäin on vähän löyhennetty tätä linjaa. Ja tässä nimenomaan kyse on kilpailukykyisestä sosiaalisesta markkinataloudesta. Nämä kaikki neljä sanaa ovat yhtä tärkeitä, eikä yksikään niistä ole tärkeämpi kuin toinen. Kiitos. Kiitos, komissaari. Nyt sitten esittelijä Koratsa Bild, olkaa hyvä. Kiitos puhemies. Olen kiitollinen kaikkien kollegoiden kommenteista ja ymmärrän, että on erilaisia herkkyyksiä ja on otettava huomioon erilaiset tilanteet sen valtioissa. Paras tapa ottaa sosiaalinen ulottuvuus huomioon on se, että ihmisillä on työpaikka. Ja miten voidaan sosiaalioikeuksia puoltaa niin, että työstä saa palkkaa, jotta voidaan huoltaa perhettä, pitää huolta lapsista. Kuten edustaja Gebhardt sanoi, artiklassa yksi perusoikeuskirjassa on sosiaaliset kirjat ja sosiaalioikeudet. Lissabonin sopimusta ei tarvitse toistaa. Me olemme kaikki sen alaisuudessa ja meidän on kunnioitettava sitä. Tässä on kaksi kantaa. Yksi on käytännönläheinen, se jonka komissaari Barnier on nyt niin mahtavasti ja fantastisesti ottanut esille ja pyrkinyt ajamaan sitä. Katsotaan ongelmaa, katsotaan miten konkreettisesti voidaan tehdä työtä jäsenvaltioiden kanssa, miten voidaan varmistaa se, että esteet poistetaan niin, että tämä kilpailukyky, työllisyys ja kasvu pääsee vauhtiin. Ja sitten toiset sanovat, että toistetaan tuhanteen kertaan se, mitä tekstissä sanotaan jotta vaan varmistetaan se, että kaikki tietävät, että me se, puollamme sosiaalisia oikeuksia. Minä pyydän nyt kaikkia teitä kantamaan vastuutanne. Kuten edustaja Rapti sanoi, on totta, että me olemme tehneet läheistä yhteistyötä ja olen hyvin yllättynyt, että täysistunnossa viime minuutilla, kun olemme vielä menneet sen mm, ihan tappiin saakka neuvotteluissa ja että saisimme tämän puna, punaisille ja vihreillekin sopivaksi niin, että tässä tämä punainen lanka on hukattu. En ymmärrä. Minusta teidän pitää olla vastuu, vastuullisia ja vastuussa Euroopan kalle. Minä pyydän teitä, teitä nyt liittymään yhteen, jotta viedään keskittyneesti viesti jäsenvaltioihin, että pidämme Euroopan unionissa tätä korkeimmalla poliittisella agendalla poistamme esteitä palveluiden sisämarkkinoilta kilpailukyvyn, työpaikkojen ja kasvun vuoksi. Ei vesitä tätä. tätä. Hyväksytään se huomenna yksimielisesti. Kiitän puhemies. Kiitos edustaja Koratsa Bild. Kiitän kaikkia kollegoita, jotka osallistuvat keskusteluun. Keskustelu päättyy. Äänestys Koratsopiedin mietinnöstä on huomenna puolen päivän aikaan. Sitten